No, I don't want them, but... Good, e good evening, colleagues. Good evening um, to members of uh, Econ and Libe committees. Tervetuloa maailman valiokunnille. Alamme, avaamme keskustelun kokoukseen. Jos kukaan ei vastustaa esityslistaa, se on hyväksytty kieli profiili. Vasta kello, vain kello seitsemän asti voidaan puhua muussa viroa ja iirin kieltä ja sen jälkeen on käytössä vain 16 kieltä. Sähköiset äänestykset ovat 19.30, jos teillä on ne kortit valmiina siellä. Sitten erittäin pitkä alustus. Ekonin varapuheenjohtaja. Hän puhui jopa 10 mm. minuuttia. En tiedä, onko kovin tasapainossa toimintaa, mutta Peter, ole hyvä. So I promise <clears throat> to read and speak quick, but first of all... Uh... Luen tämän nopeasti. Rova Joula, joka on vastuussa oikeuskysymyksistä ja sukupuolten tasa-arvosta, hän suostui, suostui kutsumme kun pidimme jo viime viikolla koordinaattorin kokouksen. Toivottavasti olette täysin toipunut tästä ja kiitän komissaaria läsnäolosta tänään. Kuten te kaikki tiedätte, 27. lokakuuta komissio hyväksyi uuden delegoitun säädöksen rahanpesun vastaisesta direktiivistä, jossa käydään läpi korkeaksi kolmansia maita, joissa on strategisia puutteita Tämä liittyy AMLCT-puitteistoon, samantyyppisiä tarkistuksia hyväksytyn aikaisemmin, niitä tammikuussa ja toukokuussa parlamentti vastusti, jotta voidaan käydä kunnollista vuoropuhelua komission kanssa ja nähdä, miten meneillään oleva trilogi viidennestä rahanpesuvasta direktiivistä kehittyy. Olemme lähettäneet yhteisen kirjeen, jotta voitaisiin lykätä tätä tarkasteluvaihetta 26. joulukuuta saakka. Kaksi kokoustamme komission kanssa ovat hyvä tilaisuus keskustella suunnitelmasta eteenpäin, jonka otsikkona on kohti uutta metodologiaa, kun EU:ssa arvioidaan korkeariskisiä kolmansia maita ja direktiiviä 2015 849, jossa käytetään, jos käytetään väärin rahoitusjärjestelmää rahanpesu terrorismin rahoitustarkoituksessa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme saaneet tällaisen äh, edistymiskertomuksen, joka perustuu poliittiseen sitoumukseen komissaarin osalta. Ja tällä hetkellä komissio arvioi, mitä metodologiaa olisi paras käyttää, kun se arvioi kolmansia maita ja odotammekin kuulevamme komissaarilta viimeisimmistä kehityksistä. Tässä mielessä myös teidän kannaltanne katsottuna haluaisin kysyä, pyytää teitä antamaan meille yksityiskohtaisempaa tietoa toteutettavuudesta, täytäntöönpanosta tämän tyyppisessä metodologiassa teidän mm, edistymiskertomuksen mukaisesti. Ja ihan niin kuin viime viikolla keskustelimme, niin haluaisimme tietää, näettekö te minkäänlaisia mahdollisuuksia saada aikaan kunnianhimoisempi aikataulu uudelle metodologialle. Sen toiseksi pyytäisin teitä myös antamaan lisää yksityiskohtaista tietoa tästä metodologiasta, erityisesti koskien todellista omistaja-avoimuutta. Komissio mainitsi edistymiskertomuksessaan tämän yhtenä kriteerinä, joka voitaisiin ottaa mukaan. Tämä uusi metodologia liittyy viimeisen parlamentin pyyntöön, että voidaan kehittää automaattinen arviointimenettely, jotta otetaan kolmannet maat mukaan tälle luettelulle. Tähän luetteloon parlamentti uskookin, että jos vain käytetään ft vastaista luetteloa, niin jotkut maat eivät olekaan tässä mukana, vaikka ovat korkeariskisiä, kun taas AML, CT, puutteet voivat siltikin olla olemassa kyseisissä maissa koskien useitakin aspekteja, jotka on luetteloitu yhdeksän artiklassa me olemme panneet merkille, että nyt on jo saatu ensimmäisiä tuloksia tästä työstä komissiossa. Erityisesti mitä tulee komission päätökseen pitää luettelossa kaikki maat, jotka aikaisemmin olivat siinä, vaikkakaan ne eivät enää ole äh, tällä listalla Guyana ja Afganistan muun muassa. Me arvostimme sitä, että jotta voitaisiin poistaa nämä maat luettelosta, komissio uskoo, että lisäarviointia tarvitaan, jotta voidaan tarkistaa maiden edistys, miten ne ovat puuttuneet strategisiin puutteisiinsa. Näin ollen tämän varovaisuusperiaatteen mukaisesti tehostettu due diligence-toimenpide Laoa, Afganistan ja Gujanaa vastaan pidetään vielä mukana. Sitten lisäksi olemme panneet merkille uuden säädösluonnoksen, joka lähetettiin konsultaatiota varten kyseisiin jäsenvaltioihin, joka laadittiin perustuen viimeisimpiin tietoihin marraskuun terrorismin vastaisen rahoituksen kokouksen jälkeen. Mitä tulee Etiopian seuraava AML-säädös äh, hyväksytään Trinidadista, Tobakosta, Tunisiasta, ja tämä liittyy tähän EUn korkeaskseen kolmansien maiden luetteloon. Tämä vastaa komission kommenttiin siitä, että on välttämätöntä sitten välttämättä jatkaa delegoitujen säädösten hyväksyminen, jotta voidaan varmistaa, että EU-sääntöjä sovelletaan kolmansissa maissa, jotka on identifioitu tällaisiksi korkeariskiseksi maiksi. Tämän pitkän johdannon jälkeen, kun annoin tässä vähän puitteet, niin aloitamme tämän keskustelun, jota johtaa LIBE-valiokunnan puheenjohtaja. Thank you, Peter. Kiitos, kiitos Peter ja Ekon valiokunta ja sen sihteeristö hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa. Muistuttaisin vain, että parlamentti on jo kaksi kertaa äh, ollut hyväksymättä tällaiset äh, aiheesta delegoidut äh, asetukset. Joten yhdist- yhteisen valiokunnan tapaamisten jälkeen me olemme päässeet hieman eteenpäin tässä samoin meteorologiassa on erittäin tärkeää, että kuulemme komission jäsentä siitä, mitä edistystä on saatu viime toukokuun kokouksen jälkeen samoin sekä metodologiassa että kuten Ekon, kuten Ekon valitean puheenjohtajakin juuri sanoi. Joten annan nyt äh, komission jäsen Jourovalle puheenvuoro kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen voitte sitten kollegat esittää kysymyksiä tai kommentteja molemmista valiokunnista joten äh, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Äh, paljon kiitoksia arvoisat puheenjohtajat ja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Olen äh, erittäin tyytyväinen, kun pääsen nyt henkilökohtaisesti kertomaan komission työstä teille ja Euroopan unionin autonomisesta listasta koskien niitä kolmansia maita, jotka ovat korkean riskin maita Euroopan unionin rahoitusjärjestelmälle. Ja haluaisin pahoitella viime viikon peruutusta. On melkoinen äh, katastrofipolitiikassa, kun menette äänensä eikä pääse puhumaan, niin joutuu vain kuuntelemaan, mutta paljon kiitoksia ymmärryksestänne. Panna valiokunta on keskustellut äh, rahanpesun tärkeydestä viime viikolla – Tähän täytyy liittää kunnianhimoinen Euroopan unionin puitteisto sellaisia oikeudenkäyttöalueita vastaan, jotka eivät äh, rahanpesun vastaista toimintaa tue tai vastusta terrorismin rahoittamista. Olen kuullut teidän vetomuksenne oman arvion puolesta kolmansien riskialttinen maiden tunnistamisessa ja sen puolesta, että meillä olisi oikeudellisesti vakaa järjestelmä. Euroopan unionilla on hyvin korkeat standardit eh, talousrikollisuuden vastustamisessa. Ja nämä standardit tekevät vaikeaksi, vaikeaksi rikollisille ja veronkiertäjille vain hyötyä rahoitusjärjestelmien eh, globaalista luonteesta. Kun tapasimme viimeksi kerroin jo siitä, minkälaisen metodologian myötä tämä lista luodaan. Nyt haluaisin kertoa hiukan enemmän siitä, kuinka meillä on tarkoitus saada aikaan omaa arviota ja haluaisin myöskin saada teidän palautettanne asiasta. Ensin tulen puhumaan siitä, kuinka tulemme tunnistamaan prioriteettimaat, jotka tulisi ensin analysoida, ottaen huomioon sen, että me emme kahta sataa oikeudenkäyttöaluetta yhtä aikaa pysty arvioimaan. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, jotka heinäkuun kokouksessa esititte minulle. Tämän jälkeen palaisin niihin kriteereihin, joita meidän on tarkoitus käyttää, muistaen kuitenkin, että rahanpesuvastaisen direktiivin uudistus valitettavasti siel, silti on vielä kesken. Ja tässä yhteydessä haluaisin puhua siitä, mitä tulemme tekemään tällä välin ennen kuin ensimmäinen arvio saattaa päätökseen. Ensimmäisen kysymyksen liittyen olen sitä mieltä, että tämä listan laadinta on jotakin, mikä täytyy tehdä ähm, tehokkaalla, äh, täsmennetyllä tavalla kolmasista maista, niistä, joissa näitä riskejä on. Siksi komissio pyrkii var- äh, määrittelemään, mitkä ovat ne maat, joita tulisi priorisoida. Ensimmäisessä vaiheessa meidän täytyy tunnistaa siis nämä kaikkein tärkeimmät analysoitavat maat Euroopan unionin listan tarkoituksen äh, pitäisi olla rahoitusalan task forcein tehtävä, jossa komissiokin jäsenenä. Tämä johtuu siitä, että kansainväliset riskit ovat aivan yhtä suuren riskin aiheuttavia Euroopan unionille. Kuitenkin sellaisetkin maat, joita tämä Task Force-ryhmä ei ole tunnistanut riskeiksi, saattavat aiheuttaa vaaran unionille. Sekin täytyy ottaa huomioon. Tässä yhteydessä meidän tarkoituksemme on keskittyä 200 äh, oikeudenkäyttöalueesta muutamiin maailmanlaajuisesti näiden kriteerien mukaisesti. Ensinnäkin kolmannet maat, jotka ovat Euroopan unionin taloudelle tärkeitä. Nämä ovat suuria rahoituskeskuksia tai sellaisia maita, joilla on läheiset taloudelliset suhteet Euroopan unioniin. Otamme huomioon ne maat, jotka ovat katsauksessa mukana Euroopan unionin listan osalta sen, jonka parissa Pierre Moskovisi kollegani tekee töitä jäsenmaiden kanssa yhdessä myös verotuksen alalla. Tämä lista hyväksytään jo tällä viikolla. Toinen kriteeri kolmannet maat, jotka Europol ja Euroopan unionin ulkosuudenhallinto on tunnistanut nimenomaisesti rahanpesuvaaran aiheuttavaksi tai terrorismin rahoituksen vaaran aiheuttavaksi. Nämä lisää arviot tehdään, että voisimme varmistaa sen, että katamme kaikki maat, sellaisetkin, jotka eivät ole Fatahin alla tällä hetkellä. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä ei ole mitään sokeita pisteitä. Kuitenkin millä tahansa hetkellä komissio voi laajentaa sovellusalaa ja kattaa lisää maita, kolmasia maissa, kun se saa lisätietoa, jonka mukaan maa tulee ottaa huomioon. Toisessa vaiheessa meidän täytyy luoda se järjestys, jossa näitä mahdollisia riskimaita tunnistetaan. Tässä vaiheessa olemme sitä mieltä, että seuraavat prioriteettikriteerit pitäisi ottaa huomioon. Ensinnäkin kolmannet maat, jotka on otettu mukaan Euroopan unionin ei-yhteistyöhaluisten oikeudenkäyttöalueiden listalle verotuksen alla. Tätä listaa komission jäsenmassi on juuri tekemässä ja se julkaistaan pian. Kolmannekseen kolmannet maat, joista meillä on jo jonkin verran tietoa, sellaista, jonka varassa arviomme voimme tehdä. Nämä ovat Financial Action Task Forcein jo tunnistamia maita. Tämän lisäksi ne maat, joissa rikollisuuden tai terrorismin uhka on korkea, tässä tapauksessa Europolin tarjoama tai ulkosuudenhallinnon tarjoama tieto on erityisen suureen tarpeeseen. Ja neljännekseen ne maat, jotka on äm, FATF D-listannut näissä tapauksissa toimen perusteltua, sillä me voimme arvioida, onko Financial Action Task Force-ryhmä perustellusti maat ottanut mukaan. Ja tämä on jotakin, mitä me teemme jo, kun maita listoille ehdotetaan. Tämä on siis toinen askel. Kolmas askel liittyy metodologiaan. Me pyrimme tunnistamaan sellaiset kriteerit, joiden mukaisesti riskianalyysi tehdään. Tässä yhteydessä oikeusperusto perustuu rahanpesuvastaisen direktiivin artiklalle 9. Siinä on mukaan sen kaltaisia äh, seikkoja otettu kuin terrorismin rahoituksen ja rahanpesun äh, rikokseksi tekeminen. Mutta me haluamme vielä näitä kriteerejä kasvattaa entuudestaan, kun olemme nyt uudelleen arvioimassa direktiiviä. Pyrimme arvioimaan näin sanktioiden tehokkuutta tai kansainvälistä yhteistyötä. Puheenjohtaja on osoittanut jonkin verran äh, avoimuutta Euroopan parlamentin tulevaa trilogiaa Strasbourgissa ensi viikolla ajatellen, ja haluaisin vakuuttaa, että komission mielestä avoimuus ja omistavuus ovat niitä avainkriteerejä, jotka täytyy ottaa huomioon tähän arviointiin. Haluaisin korostaa vahvasti sitä, että me varmistamme sen, ettei, ettei meillä ole enää, että meillä on nolla suvaitsevaisuus. Euroopan unionin täytyy nyt johtaa esimerkillään meidän täytyy mennä paljon pidemmälle kuin muut kansainväliset toimijat, kuten G22, G7 tai tämä Action Force. Ja oletan, että nämä ovat äh, käytettävissä 2018 äh, loppuun mennessä ensimmäiselle prioriteetti maaryhmälle. Ja tämä alkaa siis välittömästi 2019 ja eteenpäin. Tämä toinen, toiselle maaryhmälle me teimme tämän työn asteittain heti kun uudet informaatiolähteet tai ongelmat on identifiointu esimerkiksi uusilla arviointiraporteilla ja me tulemme jatkamaan sitten sen jälkeen lisäämällä asteittain uusia maita tälle listalle 2019 lähtien. Tämä merkitsee siis sitä, että me emme odota vuotta 2025 täydentääksemme tämän listan valmiiksi, vaan me tulemme lisäämään maita jatkuvasti. Tämä toinen aalto maita. Meillä on tällä hetkellä tässä vähemmän huolenaiheita. Mikäli tapahtuu jotain odottamatonta, niin olen valmis harkitsemaan sitä, että otettaisiin käyttöön niin kutsuttu hätätilanne, koska tämä on, otetaan käyttöön silloin, kun syntyy hätätilanteita, jossa herää huolenaiheita, niin komissio puuttuu asiaan välittömästi ja identifioi välittömästi tilannetta prioriteettilistalla. Komissio luonnollisesti seuraa koko ajan näitä listattuja maita, valvoo niiden ongelmia ja eroavaisuuksia ja pyrkii viemään päätökseen tämän työn. Sitten myös muutama sananen niin, toimielinten välisestä yhteistyöstä. Jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat mukana erityisessä asiantuntijaryhmän kautta, joka siis käsittelee rahanpesua ja terroristin vastaista taistelua. Ja tässä käytetään siis delegoituja asetuksia. Parlamentin edustajat kutsutaan jokaiseen kokoukseen. Seuraavaan suunniteltu jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa 11. joulukuuta. Euroopan parlamentti saa samat, saman materiaalin ja informaation kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat. Meidän on työskenneltävä avoimella tavalla, koska avoimuus luo luottamusta tähän prosessiin. Avoimuus luo myös luottamusta tuloksiin. Avoimuus varmistaa myös sen, että kolmannet maat tietävät, mitä me odotamme niiltä ja sitä kautta ne pystyvät korjaamaan sitten omat puutteensa. Komissio on valmis raportoimaan parlamentille ja neuvostolle niin usein kuin tarvitaan. Ja oletan, että me kykenemme täytäntöön panemaan tämän metodologian seuraavana, seuraavassa askeleessa. Ja uskon, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että jos me saamme aikaan vankan eh, EU-listan, se on eh, hyvä ja tärkeä tehtävä, mutta se onnistuu vain, jos meillä on oikeat eh, luotettavat lähteet. Ja minä kiitänkin teitä teidän tarjouksestanne auttaa komissiota viemään päätökseen tämän työnsä. Haluaisin lopettaa vielä muutamalla sanasella meidän taloudellisesta työryhmästä, työryhmästämme. Ähm, tämä tulee olemaan suureksi äh, eduksi komissiolle. Tämä analyysi tulee parantamaan meidän osaamistamme ja ymmärtämystämme maiden erilaisista riskeistä ja sitä kautta me kykenemme myös äh, paremmin äh, huomioimaan esimerkiksi mahdolliset puutteet. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Fatah on yhä vielä tärkeä elin ja meidän tulisi tukea sen työtä. Ja meidän on myös saatava mukaan se tähän työhön. Komissio on jo lisännyt sitoumustaan tähän taloudelliseen toimintaryhmään. On väimätöntä, että siirtymäkaudella, niin saadaan ensimmäiset tulokset uuden menetelmän käyttämisestä, vuoden 2018 mennessä katsoa, kuinka tämä saadaan toteutettua. Mikäli ei tehdä mitään tällä siirtymäkaudella, se ei ole mikään vaihtoehto. Komissiolla on oikeudellinen velvoite hyväksyä delegoituja säännöksiä, jotta voidaan varmistaa se, että EUn sääntöjä noudatetaan kolmansissa maissa kansainvälisesti katsottuna. Ja varsinkin kun on kyse korkean riskin alueesta tai toimista, siksi kunnes komissio on saanut uuden metodologian hiottua loppua. Kaikki muu olisi vastuuntunnotonta, kun otetaan huomioon rahoitusavun ja integraation taso. Sisämarkkinat joutuisivat ikävien, vakavien terrorismin rahoituksen liittyvien ja rahanpesuun liittyvien riskien kohteeksi. Eli sitten EU-listalle pistetään sen riskaapeleita vaikeita alueita. EUn kehys ei silloin auttaisi meitä pitämään kiinni kansainvälisistä sitoumuksesta, niin että tämä olisi vastoin meidän pyrkimyksiämme omaksua maailmanlaajuinen lähestymistapa riskialttiisiin maihin, korkean riskin maihin. Siksi minä vetoisin teihin, että te tukisitte delegoituja säännöstä, joka nyt on teillä tarkastelussa. Strategisia puutteita on ollut rahanpesuun vasta vastaistaistelussa ja Afrikan sarvi on esimerkiksi terrorismin kannattaa merkittävä alue. Hyvät naiset ja herrat arvon jäsenet, Nämä ovat meidän alustavat ajatuksemme asiasta. Olen täällä kuuntelemassa teidän huolianne ja mielelläni kuulen teidän ajatuksianne. Ja teidän antamanne palautetta tullaan käyttämään hyväksi, jotta voidaan parantaa vielä metodologiaa. Haluaisin kiittää teitä etukäteen siitä, että te tuette meitä ja annatte rakentavan panoksen tähän meidän pyrkimyksemme. Kiitos paljon. Thank you very much, Commissioner. Now we give... Kiitoksia kovasti. Annan nyt puheenvuoron esittelijöille. Krantz ei ole paikalla, joten menemme Sargentiniin libe esittelijä. That is a, an honor, chair. Tämä on todellinen kunnia. Oh, I didn't... En tarkoittanut, että olette toiseksi paras. Kaikki ovat yhteisesittelijöitä. Ensin oli Ekonin esittelijä, hän ei ollut paikalla. You can't because I just made it. Niin, en minä ei tällaista sano, koska minä juuri päätin vihreän kollegan kanssa tässä, että hän käyttäisi puheenvuoron. Mr. Giegold would like to... Ei kukaan kertonut minulle. I'm flattered. I'll leave it. Niin, tämä on todellinen kunnia minulle, eli jätetään tämä siihen vaiheeseen, kun tämä on vihreiden vuoro. No niin, Giegold, haluatteko te puhua äh, Kremin puolesta? I'm not sure whether this is a... En ole nyt ihan varma, onko tämä nyt oikeinlaista ja sopisiko tämä edustaja Karensille. sille siitäkin huolimatta, että Malta valtuuskunnassa äskettäin meidän kaksi ryhmämme ovat vähän lähentyneet toisiaan. En halua lähteä näihin yksityiskohtiin nyt, mutta ehkä voitaisiin mennä normaalijärjestyksessä EPP ensin ja äh, miten he aikovat rahanpesua torjua. Actually, I was just trying to get... Niin, halusin vain Liben esittelijän puhumaan ensin. No, te puhutte siis Karensin puolesta. Um, general comment. Ihan yleinen kommentti vain, ja reagoisin siihen, mitä Jourova sanoi. Olisiko mahdollista kuulla ensin varjoesittelijöitä, yhteisesittelijöitä, sargentinia ja niin edespäin? Okay, I was not joking, but then shortly just... En minä vitsailut. Ollakseni kohtelias katson, että meidän pitäisi antaa arvoa niille selityksille, jotka komissio meille juuri esitti. Tämä on ollut pitkä prosessi. Olemme kaksi kertaa sanonut ei delegoidun säännöksiä, mutta tällä välin on tapahtunut hyvin paljon asioita. Uskon, että moni asia on muuttunut parempaan suuntaan. Ja se tosiasia, että on laadittu luettelokriteereitä ja etenemissuunnitelma, niin tämän pitäisi meistä kaikista tehdä optimisti, optimistisia, mutta jätän yksityiskohtaiset kommentit kollegoiden esitettäväksi. Kuka, kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, se on toinen ongelma. Eli Giegel kukas muu vielä on. Okay, so who, who else is on the list? Kukapahan muu olikaan vielä listalla. Giegold ja Metsola. Eli Metsola ja Giegold ovat listassa. Kuka haluaa aloittaa? Okay, each of yours. No, Kiikolta, aloittakaa te. Uh, I'm confused by these double... No, nämä kaksinkertaiset menettelyt tässä ovat vähän hankalia ymmärtää, mutta kiitos tosiaan puheenvuoron. Minä haluaisin kiittää komissiota saamastamme selvityksestä. Tämä liittyy siihen suunnitelmaan, jonka, me, jonka meille jo esittelitte. Haluaisin myös, että nämä kriteerit ja prioriteetit tuntuvat aika järkeviltä. Minulla on vain yksi kysymys ja se koskee kriteereitä, jotka koskevat niitä maita, jotka Europol voi nimittää. Onko tällä hetkellä mitään tapaa saada eh, tietoa niistä kansallisesti käsitellyistä maista, että mitkä kolmannet maat ovat usein tuomioistuimessa koskien rahanpesutapauksia. Tämä olisi sellainen objektiivinen tieto, joka joka tapauksessa oikeusjärjestelmä tuottaa. Ja siitä voitaisiin lähteä liikkeelle, että voidaan tarkastella sitä, mitkä ovat todella ongelmallisia maita. Etiopia ja niin poispäin ovat varmasti aika harvoin esillä, näin uskon, mutta ehkä tämä voisi olla hyvä tiedon lähde teidänkin työtäni varten. Tämä sanottua, niin mainitsisin myös pari seikkaa, jotka otettiin esille edessä kokouksessa, minne ette valitettavasti päässeet, päässyt mukaan. Hienoa, että olette nyt täysin toipunut. Ensinnäkin tämä määrä, aika 2025. Olisi tärkeää tietää, milloin saadaan ensimmäinen kierros näistä prioriteettivalinnoista ja olisi ehkä hyvä, jos ensimmäinen kierros saataisiin loppuvietyä ennen 2025. Ja toinen seikka, johon kollegat viittasivat, on henkilöstökysymys. Olemme havainneet, että tässä FTFssä on lisätty henkilöstöä mm, tai työryhmässä on lisätty henkilöstöä, mutta se ei kuitenkaan vielä riitä. Jos tätä vertaa siihen, mitä Yhdysvallat investoi eh, rahan pesuun ja rahoitusrikoksiin, niin tässä ei nyt olla oikein samassa suhteessa. Me emme ole tietysti Yhdysvallat, mutta suhde on aivan erilainen. Siellä on paljon suurempi kolmilukuinen henkilöstömäärä, joka eh, torjuu näitä eh, rikoksia. Ja siksi meidän ei pidä yllättyä siitä, että Yhdysvallat pystyy olemaan paljon tiukempi kansainvälisillä areenoilla, kun näistä asioista puhutaan. Ja tästä syystä olisi todella hienoa, jos saataisiin vähän lisäsitoumuksia. Ja Juncker teki näin myös Panama-valiokunnassamme kuulumisessa. Ja kaksi postia ei riitä. Ehkä komissio voisi kertoa, eh, mitä tehtäviä FTUlla on ja kuinka monta eh, tai henkilöä henkilöä tai henkilötyöntekovuotta tarvitaan kunkin tehtävään. Ja meillä on myös vastuumme työnantajina. Ja jos ajatellaan sitä, että vuorokaudessa on vain 24 tuntia, niin SCDllä ja meilläkin on varmasti huolia, jos ei pystytä yhtään kunnioittamaan alkunkaan työaikarajoja. Jotkut kollegat työaikadirektiiviä vastustavat, mutta minä en ja ehkä siksi voitaisiin nyt kohdella henkilökuntaa kunnolla. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin kertoa erään esimerkin Maltalta FATFn äskettäisellä valiokuntavierolla, missä oli Libe ja Bana mukana, niin kyseessä oli Azerbaidsan ja tiedämme sen osalta, että on ollut vähän outoja rahavirtoja sieltä jopa eh, Saksan liittopäivillä tiedetään tästä, niin, niin se ei kuitenkaan ole FATFn listalla. Tiedämme, että on poliittista vaikutusvaltaa saatu aikaiseksi Azerbaidsanin rahoilla, mutta kuitenkaan tätä ei listalla ole. Siksi ehdottomasti Azerbaidsanin tapauksen erityisesti panoittaisin, koska Maltalla saatiin kuulla, että ainoastaan se seikka, että pääoma tulee paljon pankkiin Azerbaidsanista, ei ole varannonvalvoille mikään ongelma. Ja minusta tämä on hiukan ongelmallista. Kaikki tiedämme, että ihmisoikeustilanne Azerbaidsanissa on vaikea. Haluaisin kiittää teitä näistä aloitteistanne ja nyt ollaan menossa hyvään suuntaan mielestäni ja näin voidaan kyllä kehittää Euroopan yhteistä tointa kun, toimenpiteitä, kun rikoksia ehkäistään. Thank you, Claude. Um, let me also uh, join my... Kiitos Claude. Haluan yhtyä kollegoihin ja kiittää komissaaria siitä, että hän tuli tänne tänään ja antoi näin kattavan aikataulun ja etenemissuunnitelman sen osalta, mitä komissio haluaa tehdä asian suhteen. Olemme erittäin iloisia siitä, että vihdoinkin on metodologiaa saatu kehitettyä Kuitenkin haluaisimme, että tässä mentäisiin hieman korkeamman kunnianhimon tasolle, jotta voitaisiin nopeuttaa menettelyitä. Tehän sanoitte, että emme voi odottaa vuoteen 2025, mutta katsomme, että mikä tahansa suunnitelma, jossa mainitaan vuosi 2025 pääasiallisena tavoitteena, me tarkoitaisi sitä, että olisi parempi, että oltaisiin kunnianhimoisempia ja nopeampia toimissa. Tässä suhteessa, mikä tarvitaan enemmän henkilökuntaa, niin totta kai ryhmänä olemme lisähenkilökunnan kannalla. En nyt puhu kansanpuolien jäsenenä, vaan henkilökohtaisesti maltalaisen jäsenenä. Viittaan siihen, mitä Gigolt sanoi Azerbaidžanista, Teillä on täysin samaa mieltä. Um, Kiitoksia kovasti. Tietysti haluamme kattaa kaikki poliittiset ryhmät. Jos joku S- ja D-ryhmästä haluaisi käyttää puheenvuoron, niin Pervanche, olkaa hyvä. Uh, oui, merci beaucoup, madame Kiitos oikein paljon, hyvä komission jäsen, siitä, että olette lupauksenne mukaisesti toimineet, vaikka ymmärrän, että jouduitte mm, ihan tahtomattanne siirtämään tätä keskustelua tähän myöhempään vaiheeseen. Nyt tilanteessa on sellainen, että prosessi on alkanut jo joku aika sitten. Tämä suunnitelma, jota meille esititte, niin Siinä on sellaisia seikkoja, joista on aikaisemminkin puhuttu, mutta te sidoitte tämän edistymismahdollisuuden tässä nyt siihen, että pystyttäisiin edistymään kolmikantaan neuvotteluissa koskien tätä direktiiviä, rampisuvastaista direktiiviä. Tämän me ymmärrämme, mutta on muitakin seikkoja, jotka eivät liity näihin neuvotteluihin, jotka liittyvät siihen, että teillä on aloite monopoli Euroopan komissiona. Ja kesäkuun jälkeen, jos ajatellaan tilannetta, niin olette ehkä edistyneet näiden kriteerien määrittelyssä ja ehkä voi sitten niistä kertoa meille vähän lisää tänään. Te olette myös myöntäneet sen, että Euroopan unionin on oltava riippumaton FATFstä tai muista, mutta on ymmärrettävä, että tässä on yleisiä paineita, jos ajatellaan tätä eh, asiakirjaa ja muuta työtä, mitä tehdään parlamentissa. Kaikki tämä vaikuttaa. Ja minä halusin vain varmistua siitä, että tämä uusi menetelmä ei nyt johda siihen, että me aina vain seuraamme sitä, miten FATFssä edistytään. Ja meidän on ymmärtävä tällä alalla, että jos luotetaan vain neuvoston toimiin, niin ei sitten päästä eteenpäin. Eli miten voi sitten antaa meille huolesta vakuudet siitä, että tässä ei nyt vain koko ajan toimittaisi niin, että neuvosto käsiin tämä asia jätetään. Ja sitten vielä yhtenä kommenttina, että no, te olette täällä paikalla, meillä on teidän edistymissuunnitelmanne ja kesäkuun asiakirjanne, mutta mikään näistä ei ole juridisesti kovin käsin kosketeltava. Ja siksi minä tässä mietin, eikö pitäisi olla myös jotain kirjaan vaihtoa tai jotain muuta, että voidaan laittaa paperille se, mihin te sitoudutte tämän parlamentin eh, edessä. Olipa tämä nyt sitten rampesudirektiivin täytäntöönpannon jälkeistä tai sitten näitä neuvotteluja. Kaiken ei pidä vain liittyä siihen, mitä näissä neuvotteluissa direktiivin osalta päätetään. Kiitoksia kollegat. Täytyy lopettaa puoli kahdeksan mennessä, koska sen jälkeen on koordinaattoreiden kokous. Kukaan ei ole pyytänyt ECRn puolesta puheenvuoroa, joten seuraavaksi Jesek Aldesta pari minuuttia. Thank you, Chair. I'll be even shorter. Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää komissaaria. Me olemme päässeet aika pitkälle jo ja minulla olisi kysymys, joka liittyy kriteereihin. Tässä tar- äh, kartassa puhut, tai siis täällä, tässä yhteydessä puhutaan eri kriteereistä kuin rahanpesun vastaisessa luettelossa. Olisi hyvä ottaa myös tämä edunsaajuuskriteeriksi. Kiitoksia kovasti. Ja sitten vihreiden puolesta ei ole ketään. Onko NFstä ketään kuesta? No. Äh. Ei. Viikas on siellä. Two three minutes, please. Kahdesta kolme minuuttia. Nossa relatora Sombra Kiitoksia puheenjohtaja. ei valitettavasti päässyt paikalle. Aion nyt lyhyesti puhua hänen puolestaan. Tietystikin sanon asioita, jotka ovat täysin päivän selviä. Tämä ei vähimmässäkään määrin vastaa niitä legitiimejä odotuksia, joita kansalaisilla on. Esitys on kaikkea muuta kuin todellista vastuunottoa, kun otetaan huomioon kaikki ne skandaalit, on nähty skandaalin perään. Nyt tarvittaisiin tiukempia ja kohdentumpia toimia näiden skandaalien johdosta. Luettelo ei ole paljonkaan muuttunut, ei merkittävällä tavalla muuttunut. Ja kun on kyse julkisista tapahtumista esimerkiksi, täällä on mainittu erittäin kriittisiä seikkoja täällä keskustelussa. Joten, miten nyt pyritään lisäämään kriteereitä luetteloon, ei kyse ole siitä, että voidaan copy-paste-tyyliin pistää jotakin lisää listaan. Ei tämä vastaa meidän odotuksiamme. Ja mikäli otetaan täydellistä käyttöön vuoteen 2025 mennessä tyhjentävälistä, niin kuinka tämä voidaan esittää kansalaisille? Mielestäni tämä on kerta kaikkiaan kestämätöntä. Ei näin voi toimia. Tämä ei ollut kysymys, vaan oikeastaan alku, alustava arvio siitä, mitä nyt tapahtuu. Sitten että puhuja. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Onko tämä nyt oikea hetki puhua valuutan valvonnasta vai tuleeko tämä sille myöhemmin? Minä katsoin tarkistusta kahdeksan liittyen valuuttakontrolliin, niin täällä puhutaan hyödykkeistä arvokkaista hyödykkeistä, hyödykkeistä, jotka ovat arvokkaita kokoonsa nähden? Vai jääkö tämä myöhempään vaiheeseen? All right, so we do that. Eri, okay, I'll... Eri asia. It makes no sense. Ei mitään järkeä. It makes no sense, but I didn't know you were drinking now or later. Niin, ei siis, siis kyllä se oli. Siinä on jotain järkeä, mutta ehkä nyt vai myöhemmin. Um, Varmaan myöhemmin saadaan vastaus. Äh, haluatko Samin olla viimeinen puhuja? Vielen Dank, Frau... Kiitoksia Palarova komission jäsenelle ensinnäkin. Haluaisin yhtyä siihen kysymykseen, jonka Kiikold esitti. Itsekin olen kirjannut saman asian yli. Henkilöstökysymys nimittäin. Muistan ne argumentit, joita komissio esitti alkuvaiheessa, kun komissio totesi, kuinka kauan kestää tehdä tutkimuksia, jotka kohdistuvat yksittäisiin maihin, ja että tällainen luettelon laatiminen, joka koskee koko maailmaa, tulee kestämään aikaa. Ei tällaista asiaa voida tehdä vasemmalla kädellä ohimenen. Siksi painotan sitä, mitä Kiikolkin sanoi. Erittäin konkreettisesti kysyn, kuinka paljon täyspäiväisiä työntekijöitä komissio tarvitsee hoitaakseen tätä kysymystä lisää Aikaisemmin teillä oli jo henkilöstöä, joka hoiti näitä asioita, mutta ei kukaan voi sivutoiminnan tällaista luettelua ryhtyä laatimaan. Kuinka paljon tarvitsette lisää resursseja, henkilöstöresursseja? Toinen kysymys. Tietystikin tulosta täytyy pyrkiä välttymään siltä, että jälleen kerran joudutaan samanlaiseen prosessiin, se viime kuukausina on nähty. Ja kun on kyse tästä listasta, ja sitten kun te teette työnne loppuun ja lista on tyhjentävä, niin tietystikin meilläkin on oikeus ottaa siihen kantaa. Voimme hylätä koko asian. Ja täytyy ottaa tämä koko prosessi huomioon. Voisitko kuvitella, että tulevaisuudessa päästäisiin mukaan tähän työprosessiin laatimaan tällaista listaa, että on jonkinlainen ennaltavaratusjärjestelmä myöskin käytössä, ennen kuin lopulta saataisiin teidän luonnoksenne lihottua loppuun. Silloin Euroopan parlamentin näkemys otettaisiin huomioon silloin, kun listaa lyödään lukkoon niin, ettei käy samalla tavalla kuin nyt viime aikoina on käynyt. Että saadaan yhtäkkiä luettelo luonnoksia, jotka sitten parlamentin täytyy vain niellä. Toivottavasti tällaisen ei jouduta enää. Peter, um, give the floor. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aloitan lopusta Simonin ja Giegoldin kommenteista tai kysymyksistä, jotka liittyvät valmiuksiin, kapasiteettiin. Meillä täytyy olla riittävästi valmiuksia, jotta voimme täyttää ne sitoumukset, jotka on avoimesti ö, luvattu täyttää. Me olemme jo vahvistaneet henkilöstön lukumäärää ja myös pätevyysvaatimuksia eri yksiköissä. Mehän olemme luoneet erityisen yksikön tähän työhön ja jos tarve vaatii, niin järjestämme kyllä uudelleen käytössä olevaa kapasiteettiamme niin, että voimme tehdä ensimmäiset arviot ja jotta voimme laatia laadukkaan luettelon korkean riskin kolmansista maista <clears throat> ensi vuoteen mennessä. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja Jean-Claude Juncker tukevat meitä. Hän on sanonut, että jos tarve niin vaatii, niin hän kyllä antaa vihreää valoa, näyttää vihreää valoa kapasiteetin lisäämiseksi. Ja kun puhutaan näiden valmiuksien kapasiteetin lisäämisestä, niin minulla on myös mielessäni se, että mobilisoisimme tätä valmiutta myös jäsenvaltioiden puolelta. Olen kuullut sellaisia kommentteja, että jäsenvaltioihin ei pitäisi täysin luottaa, mutta kyllä minä luotan niihin asiantuntijoihin, jotka tekevät meidän kanssamme työtä tällä alalla. Ja kun luodaan tällainen yhteinen työympäristö ja yhteiset työsäännöt ja ylipäänsä yhteinen työn järjestely, niin kyllä me varmasti kaikki pystymme, me pystymme valitsemaan myös oikean henkilökunnan. Tokihan tämä on ensisijaisesti komission vastuualuetta ja otan tämän vastuuni vakavasti ja voin vain toistaa sen, että tulemme käyttämään niin useita, niin paljon kapasiteettia ja valmiuksia kuin vain tarve vaatii. Sitten jos palaan vielä tuonne alkuun, alussa esitetty esitettyihin kysymyksiin. Haluan kiittää ensinnäkin ja hänen optimistisuudestaan Kikoldille. Sano, Kikold kysyi, minkälaisia voimavaroja, resursseja meillä on ja minkälaisia, miltä Europolille annettavat tiedonlähteet näyttävät. No ihan loogisista syistä me otamme myös Europolin mukaan tähän, koska sillä on hyvä varanto tietoa eri lähteistä mukaan luettuna kansalliset rikosmenettelyt ja oikeudenkäynnit eivät ainoastaan ne, joista on annettu tuomioistuimen päätös, vaan myös sellaiset, jotka ovat vielä vireillä. Eli Europolilla on paljon tietoa ja sillä on myös tietolähteitä – jotka antavat eh, kolmansista maista tietoa paikan päältä. Eli kun teemme, laadimme tällaista eh, luetteloa kolmansista maista, jotka ovat korkean riskin maita, niin me käytämme näitä kanavia ja tätä tietoa Europolilta yhtenä kanavana. Tietenkin, tietenkin ne Europolilla on tiettyjä rajoituksia informaation jakamisessa, mutta ihan hyvästä syystä kuitenkin voimme tehdä yhteistyötä niiden kanssa. Sitten 2025 takarajana ja mitä siihen mennessä tapahtuu. No, haluaisin sanoa, että ensi vuoden loppuun mennessä lupasin hyväksyä luettelon Tämä tarkoittaa sitä, että ensi vuoden aikana ihan sen metodologian perusteella, joka, jonka valitsemme, niin ensin arvioidaan ne maat, joita kannattaa arvioida syvällisemmin. Ja tietenkään emme voi ennakoida tätä luetteloa sataprosenttisesti, mutta arvatenkin listalta löytyy sellaisia maita kuin Azerbaidsaan. Meidän täytyy tätä Azerbaidsanin pesulaa tarkastella. Meillä on pitkäaikainen epäilys siitä, että siellä on jotain mätää ja saattaa olla strategisia puutteita, mutta myös ihan tällaisia ad hoc ongelmia. Ja siksi me olemme kaavalleet tällaista hätäjarrua. Eli ensi vuonna me annamme parlamentille ehdotuksen kyseisistä maista. Sitten on tietysti mahdollista lisätä tähän luetteloon mitä tahansa muita maita, millä tahansa e- hetkellä. Ja luettelo saadaan valmiiksi vuoteen 2018 men- loppuun mennessä. Ja sen jälkeen sitten on mahdollisuus lisätä muita maita aina vuoteen 2025 saakka me tarvitsemme maksimimäärän avoimuutta tähän prosessiin niin, että ne jäsenvaltiot, jotka te, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja myös parlamentille kerrotaan kustakin vaiheesta, jokaisesta askeleesta, jonka otamme. En tietenkään voi vielä kertoa, missä kuussa ensi vuonna tämä AO-maiden luettelo saadaan valmiiksi. Ei sitä nyt vielä joulukuussa saada valmiiksi, vaan vasta ensi vuonna joka tapauksessa. Olen puhunut jo Azerbaidsanista, joten arvioni on se, että se tulee olemaan näiden maiden joukossa, jotka tullaan ensi tilassa arvioimaan. Sitten Metsola. Tietysti tarvitaan enemmän henkilöstöä. Oikeastaan tuli jo vastanneeksi Beresin kysymykseen me olemme siis todellakin käyneet pitkällisiä keskusteluita ja olen tehnyt selväksi sen, että meidän täytyy myös osoittaa tuloksia. Tässä on ihan liian paljon vaakalaudalla. Ei ainoastaan Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaus tai EUn makrotalous, vaan myös veronmaksajien luottamus on tässä ää, pelissä. Se on ihan liian vakava asia, jotta sitä ei otettaisi vakavasti. Eli käytämme tätä valittua metodologiaa, joka perustuu aivan realistiseen tiekarttaan etenemissuunnitelmaan, ja henkilöstön osalta varmasti saavutamme asetetut tavoitteet. Jesekille kysymys ja vastaus. Minä olen valmis lähestymään myönteisesti tätä ajatusta artiklasta 9, joka liittyy rahanpesudirektiiviin. Minä jo viimeksi sanoin, että että avoimuus edunsaajien suhteen on yksi tärkeimmistä kriteereistä. Eli tämä on minun reaktioni, siis myönteinen reaktioni tähän asiaan. Ja tietysti toivon, että trilogi päättyy onnellisesti ensi viikolla Strasburgissa. Sitten vihreät, vihreille sanon, että toki mm, otan kritiikin vastaan ja olen luottavainen siihen, että meidän ehdottamamme metodologia on hyvä. Jos teillä on parempia ehdotuksia, niin toki olemme valmiita kuuntelemaan teidän ehdotuksianne. Tässähän on kyse strategisesta systemaattisesta reaktiosta ja myös meidän täytyy pystyä toimimaan nopeasti, jos tulee kiireellisiä tilanteita. Kiitoksia kysymyksistänne. Thank you, Commissioner. I ask the coordinators. Kiitoksia. Onkohan koordinaattoreilla tarvetta keskustella keskenämme tästä kuulemisesta ennen kuin jatkamme varsinaista kokoustamme. Ah, selvä, olemme nyt kuulleet komission kannat ja muistuttaisin teitä siitä, että 20. joulukuuta on takaraja ja jos me haluamme vastustaa, niin äänesty, äänestys tulisi toteuttaa joulukuussa. Ja yksinkertainen menettely tietysti. Ja tätä varten tarvittaisiin tietysti koordinaattoreiden päätös. Komissaari, kiitoksia kovasti siitä, että tulitte tänne ja osallistuitte keskusteluun. Kiitoksia, että suostutte tulemaan näin lyhyellä varoajalla. Ja toivottavasti näemme teidät pian uudestaan täällä. Kiitos.

Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat. Nyt, koska nyt on paikalla lisää kollegoita, toivotan kaikki tervetulleeksi yhteiseen Libe- ja Ekon valikuntien kokoukseen. Nyt me Kohta äänestämme Mari Delvon mietinnöstä ja Lopes Aguilarin mietinnöstä, joka koskee unionin alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvontaa. Toivon, että äänestys sujuu hienosti. Olen nyt ensimmäistä kertaa johtamassa äänestystä ja toivottavasti minä nyt näen kunnolla, mikä, mitä äänestykset menevät ja toivottavasti kaikki sujuu hyvin. Tehdään nyt ensin koeäänestys. Tosi minulla itselläni ei ole äänestyskorttia. Ehkä joku voisi minulle sellaisen toimittaa. Joten äh, se oli kyllä tuolla salin puolella, mutta sitten joku sen sieltä poistetaan toivottavasti tuolla minut takaisin. Nyt tehdään tällainen koeäänestys. Kokeilkaa ensin, että koneet toimivat ennen kuin aloitamme äänestyksen. Oletko kaikki nyt äänestäneet? Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. Koeäänestys päättyy. Ja kaikki tuntuvat olevan nyt paikalla. Hyvä niin. Ennen kuin mennään ihan oikeasti äänestämään, yhteisesittelijä, toinen yhteisesittelijä Juan Fernandez Lopez Aguilar haluaa puhua. Olkaa hyvä. It's, it's customary law to thank. On tavanomaista esittää kiitokset kaikille, erityisesti varjoesittelijöille. Tässä on tätä lainsääntöehdotusta työstetty. On harmi, että rinnakas esittelijä Del voi olla täällä paikalla, mutta minä halusin vain tehdä kaikille selväksi, että me olemme pyrkineet tasapainottamaan oikealla tavalla tämä väline, jonka tarkoituksena on sisämarkkinoiden kontrollin avulla voida valvoa käteisvarojen siirtymistä EUn ulkorajojen yli, mutta samalla on huomioitu myös legitiimi etu, eli tämän pitää olla suhteellista. Ja olemme tietysti myös varmistaneet sen, että on niin kutsuttu tarkastuslauseke kolmen vuoden välein, niin että komissio voi enää ottaa oppia siitä, mitä on tapahtunut, jotta voidaan parantaa tarpeen vaatiessa tätä lainsäädäntöä. Kiitos. Chairman. Vielen Dank für diese Einführung. Kiitoksia tästä alustuspuheenvuorosta. Ja sitten seuraavan puheenvuoron saa... Voisi Yeah, Mr. Kuban. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, Olin järkyttynyt tästä kompromissista A. Sehän on ristiriidassa kaiken kanssa. Velvoite antaa julistus henkilötiedoista, jopa käteis, käteisen yhteydessä. Tässä on kyllä ilmaisun vapauden rajoittamisesta kyse, koska raha puhuu. Ja sitten Tässähän rikotaan myös ihmisoikeussopimusta ja tässä myös estetään pääoman liikkumista jäsenvaltioiden kesken. Tämähän on noudattavaa. Täällä myös... Saanko nyt keskeyttää teidät, edustaja Coburn? Tässä rajoitetaan pääoman vapaata liikkuvuutta – Tämä vaiku- siis vu- vu- vuonna 1970 meillä oli vastaava tilanne ja se oli katastrofaalinen. Now I know where is the Okei, okay, nyt minä löysin sen nap- nappula, millä voi kollegalta vedä mikrofonin. Hyvä herra Coburn, esittelijöiden mukana ottaen varjostelijan kanssa käsiteltiin kompromisseja. Esittelijät ja varjoesittelijät tapamisissaan sopivat näistä kompromissitarkistuksista – olen todellakin pahoillani, mikäli ette pidä näistä kompromissista, mutta nyt on odotettu perisäännö, nyt me äänestämme piste. Ensin tarkistus 81 Rouva Kappelilta. Äänestys alkaa. Ei tämäkään koneäänestys, pyydä anteeksi puolesta äänet. Vastaan. Hylätty. Artikla 137 puolesta vastaan. Tarkistus 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan ty- hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 165 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Onko kaikilla äänestyskortti? tosin ei ole. Äänestys alkaa, äänestys päättyy, plus minun ääneni puolesta minä äänestin, joten hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 176 puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 186, ei kun 51 puheenjohtaja puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 186 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 187 puolesta vastaan hylätty. 53 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi K No jos nyt haluatte, mutta olisi kyllä ihan selvä tulos. Koneäänestys kompromissijistä. Ja laskekaa sitten minun ääneni. Minä olen puolesta. Äänestys päättyy. 32, eli 33 puolesta hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 210 puolesta vastaan hyväksytty. Tar- kompromissi L puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 213 on vedetty pois, joten kompromissi M puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 216 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 228 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 229-235. Nämä yhtenä ryppäänä. 229-235 äänestetään yhdessä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 243 puolesta. Hei kun hetkinen, hetkinen. Puolesta vastaan. Pyydän anteeksi. Tarkistus 73 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten 74 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 243 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 244 puolesta vastaan hyväksytty. 245 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Ja tällä kertaa minulla on jopa kortti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 246 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan hyväksytty. 251 puolesta vastaan hylätty. 254 puolesta vastaan hylätty. 255 puolesta vastaan hylätty. 256 puolesta vastaan hylätty. 257 puolesta ja samalla 258 on identtiset puolesta äänet vastaan hylätty. 259 puolesta vastaan hylätty. 260 puolesta vastaan hylätty. Sitten juuritosan kappaleet ja viitteet. Viite 1, 82 tarkistus puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan. Äänestän koneellisesti vielä varmana vuoksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on, että se on hyväksytty. 85 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 1. Ei kun 86 puolesta vastaan. Sama tulos puolesta äänet hyväksytty. 87 puolesta vastaan No, tarkistan tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No olisi selvempää kuin mitä luulin. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3, ei kun 4 tai 96. Tässä lukee, että jos hyväksytty, niin pitää mennä tarkistus 96. Eikö tämä pidä paikkaansa? No, tarkistus 4 siinä tapauksessa puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 97 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta vastaan hylätty. 107 vedetty pois. Tarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty. 108 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan hylätty. 110 puolesta, 111 myöskin yhdessä puolesta vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan Hyväksytty 114 puolesta vastaan. Hyväksytty 116 puolesta vastaan. Hylätty 117 puolesta vastaan. Hylätty 118 puolesta vastaan. Hylätty 119 puolesta vastaan. Hylätty 11 puolesta vastaan. Hyväksytty 122 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta ja ei kun 124 puolesta, 124 puolesta vastaan hylätty. 123 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan hyväksytty. 125 puolesta vastaan hylätty. Tarjous 16 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan hyväksytty. Tarkoitus 18 puolesta vastaan hyväksytty. 129 puolesta vastaan hylätty. 130 puolesta vastaan hyväksytty. 131 puolesta, ei kun, ei kun, kompromissi U puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 133 puolesta vastaan hylätty. 134 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan hylätty. Näin ollen äänestämme sitten komission ehdotuksesta näin muutettuna äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Nyt sitten äänestämme tarkistuksesta 80, joka liittyy yrityksen kappaleeseen 2, lainsäädäntöpäätöslauselma. Ei mitään äänestystä, joten puolesta vastaan hylätty. Näin. Sitten viimeisen äänestyksenä on vielä päätös ryhtyä toimintojen välisiin neuvotteluihin työjärjestyksen pohjalta sen mietinnön nojalla, joka tämän hyväksyttiin. Tämä on nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt voidaan siis aloittaa toimintaväliset neuvottelut. Tämä hyväksyttiin. Kiitän teitä kaikkia ja toivotan teille kaikille oikein mukavaa illan jatkoa. Kokous päättyy tähän.